Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Toivottavasti mikrofoni nyt toimii. Ai ette kuule vai? No, selvä. No, tärkeintä on, että tulkit kuulevat, mitä minä sanon. Tervetuloa kaikille tähän kokoukseemme. Minä korvaan täällä puheenjohtaja Offerfeltia. Uskon, että Tämä ei ole välttämättä hyvä asia salin kannalta, mutta hyvä asia vain tulkkien kannalta. So, uh, this is not working in Tuvarum. Tämä ei tarvitse vieläkään toimia kunnolla. So please use the head. Pyydän, että pistätte kuulokkeet korvillenne. Tämä on ainoa ratkaisu. Tervetuloa kaikille jälleen kerran yhteisen kokouksen, jos olet mukana budjettivaliokunta ja talousasianvaliokunta. Me keskustamme täällä tu- rakennuudistusten tukiohjelmasta. Tarkoituksena on saattaa päätöksen työ, joka aloitettiin edellisellä toimikaudella. Tämä oikeastaan ainoa ilmoitusasia olikin. En usko, että tässä on mitään kiistoja. Tämä on kiistaton asia. Esitystä on lyhyt. Uskon, että voimme sen hyväksyä. Meillä on vain 5 minuuttia, 45 minuuttia aikaa. Ja sitten kumpikin valikunta jatkaa omaa kokoustaan yhteiskokouksen jälkeen, joten mennään suoraan kohtaan kolme. Nimittäin rakennuudistusten tukiohjelmaan. Ja kun meillä on vain 45 minuuttia aikaa, aion asettaa aikarajan kutakin puhujaa varten 5 minuuttia esittelijöille. Kumpikin esittelijä on paikalla joten me aloitamme saman tien Edar Karja Zapalesta. Hän hoiti tätä asiaa jo edellisellä vaalikaudella. Teillä on viisi minuuttia puheenjohtaja, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidente. Intentaré incluso ahorrar... Eh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän päästä mahdollisimman pitkälle tässä ajassa. Comisiones, pero si nos parecía eh, importante actualizar un poco en qué punto está. Meillä ei ole kauhean paljon aikaa, mutta uskomme, että voisi olla hyödyllistä ähm, saattaa ajan tasalle tietonne siitä, mikä tilanne on neuvotteluiden kohdalla, tuon tukiohjelman kohdalla. Me pyrimme teille selittämään hiukan, eh, kuinka neuvoston kanta on muuttunut. Näin teillä kaikilla... Ah. Parece que tenemos algún problema con el sonido hoy. Eh, Ilmeisesti meillä on eh, ääneen liittyviä teknisiä ongelmia tänään. resumen, también para que lo podéis tener por... Olemme siis valmistelleet teille yhteenvedon asiasta. Te voitte seurata tätä asiaa siis joko nyt tuolta ruudulta tai sitten aivan kuunnella esitystä. Aivan aluksi tärkeää on ymmärtää, miksi me keskustelemme tästä asiasta, tästä nimenomaisesta ehdotuksesta. Meillä vaikuttaa olevan jonkin verran valitettavasti vielä ongelmia mikrofonien kanssa. Kuten tiedätte, tämä esitys on ollut työn alla noin kaksi vuotta. Komissio teki aloitteen alun perin osana uutta monivuotoisen rahoituskehyksen pakettiaan. Ja meidän valiokuntamme yhdessä Ekonin kanssa, siis budjetti- ja Ekon valiokunnat, olemme työstäneet asiaa täällä parlamentissa ja neuvostokin alkoi jo aloitti jo ensimmäisen käsittelynsä. Viime kuukausien aikana me olemme aloittaneet tuosta tukiohjelman uudistuksesta ja sitten investointien tukiohjelmaan siirtyneet sen jälkeen. Ja nyt meillä on myöskin tuo lähestymisväline käsittelyssä myöskin. Valitettavasti edellisellä vaalikaudella emme päässeet parlamentissa mihinkään tulokseen. Mutta vaikka näin olisi tapahtunutkin, tuo tulos olisi nyt vanhentunut, sillä se pohjasi aikaisempaan komission aloitteeseen ja tilanne on nyt neuvoston uuden kannan myötä täysin muuttunut. Meillä on vain yksi ehdotus ollut Suomelta puheenjohtaja maana pöydällä käsittelyssä ja euroryhmä työstää asiaa tiettyjä tämän ehdotuksen ulottuvuuksia, eikä mitään yksimielisyyttä vielä ole olemassa. Yhteisesittelijöinä me odotamme, mikä lopputulos tulee olemaan, mitä Kroatian puheenjohtajakaudella tapahtuu, jotta näkisimme, kuinka voimme jatkaa työtä molemmissa valiokunnissamme tilanne ei ole sellainen, ettemmekö voisi toimia ennen kuin neuvosto toimii, mutta on paljon järkevämpää nähdä, mitä he ajattelevat asiasta ennen kuin etenemme. Muuten teemme ikään kuin työmme tyhjössä. Tässä on selittävä kaavio, joka esittelee muutoksia alkuperäisen komission ehdotukseen verrattuna tässä nykyisessä ehdotuksessa. Komission ehdotuksessa meillä oli kolme äm, välinettä, tuo äm, lähentymisväline, tekninen, tuen väline ja sitten äm, uudistusten tukiväline. Tilanne on samanlainen, tämä vaatii euroalueen jäsenmailta ja myöskin muilta jäsenmailta toimia, ja nämä on jaettu kahteen osaseen. Tämä on hiukan vaikea selittää, mutta toivottavasti tuossa kuvassa kaikki käy selväksi. Meillä on siis tuo ähm, kilpailukyky- ja lähentymisväline, joka keskittyy ennen kaikkea euroalueen jäsenmaiden jäsenmaihin. Ja sitten tämän lisäksi ei-eurojäsenmaille on tuo ähm, lähestymisväline plus, joka keskittyy siis enemmän näihin muihin kuin ähm, euro alueen jäsenmaihin. Kyseessä on siis äh, lähestymisväline ja tuo teknisen avun väline pysyy ennallaan hyvin suurelta. Tämä on nykytilanne. Suomen äh, puheenjohtajakauden jälkeen ja nyt alkavan Kroatian puheenjohtajakauden myötä emme vielä tiedä, mitä neuvostossa on tulossa työn alle tulevina kuukausina. eivät vastaa tuota 25 miljardia, jonka komissio on alun perin määritellyt. Tämä luonnollisesti on yhä neuvotteluiden kohteena myöskin tuon monivuotisen rahoituskehyksen MFFn neuvotteluiden myöntä neuvostossa, mutta nämä ovat siis ne luvut, joita meillä tällä hetkellä on, ja meillä on nyt vähemmän kuin alun perin nuo komission ehdottomat 25 miljardia. Pahoittelen, että minulta meni nyt näin paljon aikaa, mutta annan kanssa esittelee nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Really? Kiitos, Eidar. Talousasioiden valiokunnassa esittele vaihtui vaalien myötä. Uudistava Eurooppa-ryhmän edustaja Pislaro on toiminut yhteisesittelijänä tämän samaisen aiheen osalta. Olkaa hyvä. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Voin kertoa teille ensin ilahtuneen siitä, että Gardia Zavallin kanssa meillä on erinomainen tiimi ja suhtaudumme erittäin avoimesti tähän periaatteeseen. Haluaisimme onnistua siinä, että saamme yhden kannan parlamentilta, varsin koita huomioon, että tämä asia on vuosien kuluessa liik- muuttunut voimakkaasti, kuten tästä rinnakkaisesittelijä juuri mainitsi. meillä on nyt sitten rakenne tälle keskustelulle olemassa, mutta sitä on hiukan vaikea seurata siinä mielessä, että kukaan ei tiedä, mikä tämä viimeinen muoto tulee olemaan. Mutta nyt siis käymme keskustelua tämän Suomen puheenjohtajavaltion ehdotuksen pohjalta. Ne osiot, joita tarkastelemme, liittyvät oikeusperustaan ja nämä kolme välinettä, joista puhumme, joista kollega puhui, Niistä nähdään ensinnäkin komission oikeusperusta, kohesio-oikeusperusta, jotka ovat tässä olemassa, eli nämä uudistukset BIC-kohdassa. Ja me käsitämme tätä sitä pohjalta, josta puhuttiin aikaisemmin, puhutaan lähestymisestä, jäsenvaltioista, jotka ovat liittymässä euroalueeseen, Ja näin puhutaan myöskin SRSS ja SRSPstä, eli rakenneuudistusten tukiohjelmista ja palveluista. Ja näin eurohuippukokoukset, euromuut kokoukset ovat tärkeitä. Me puhumme myös ohjausjaksosta ja kansallisista uudistusohjelmista, kuten näette, kuten myöskin maakohtaisista raporteista, on tärkeää nähdä, että missä kohdin meillä näitä eroja on. Toinen aihe, jota käsittelemme, koskee tätä erittäin tärkeää kohtaa, joka koskee varojen jakamista. Tässä puhutaan sitä, millä tavalla se tehdään, millä tavalla niitä voidaan muokata. Ja tässä nähdään yksi uusi kriteeri, eli BKT per capita kriteeri. Ja itse asiassa se olisi erittäin mielenkiintoista nähdä se. Mehän kaikki pyydämme kaikkia keskustelemaan tästä yhdessä kanssamme. Ja sitten meillä on tämä 25 miljardia budjetista, josta puhumme. Ja mainitsisin vielä senkin, että sekä BIKissä että teknisessä tuessa jäsenvaltiolla on mahdollisuus laittaa lisärahaa mm, hallitusten välisesti, jos halutaan, tai sitten vapaaehtoisia siirtoja. Tässähän budjetti koostuu monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sitten jäsenvaltioiden omista osuuksista. Muutama sana vielä itse aikataulusta. Tällä hetkellä olemme kovastikin riippuvaisia 17. ja 20. päivää pidettävistä euroryhmän kokouksista – Ja periaatteessa meidän alkuperäinen aikarajamme oli esittää toinen kolmatta tämä alkuperäinen raportti, mutta se ei ole mahdollista. Meillä on se vihreä viikko juuri sitä ennen ja eikä siinä ole toki järkeä, että tässä me olisimme luopuneet sen käytöstä. Eli ajatuksena siis oli, että siirsimme tätä määräaikaa sihteeristön avulla. Kiitos vain kovasti sihteeristölle. Se on nyt 23. Tavoitteena on säilyttää kuitenkin äh, mietintöluonnoksen esitys päivämäärä sellaisena, eli 20-21.4. sitten määräaika on erittäin äh, lyhyt, jos se itse asiassa on tämä 23.4. Ja aiomme laittaa kaiken jo näkyville muutama päivä etukäteen, jotta jokaisella kollegalla on mahdollisuus perehtyä ainakin viikon ajan näihin tarkistuksiin. Sitten tarkistuksia tarkastellaan 27.28.5. Valiokuntaäänestys myös tuolloin 27.28.5. ja Ja sitten kesäkuun ensimmäisessä tai toisessa täysistunnossa asia käsitellään. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että toivomme, että Tätä uudistusta käsitellään erittäin vastuullisesti neuvoston puolelta. Toivon, että siellä päästään yhteiseen kantaan heti ja olemme täysin lähes yhteistyössä sen kanssa niin, että voimme hyväksyä tämän ehdotuksen. Lopuksi haluaisin vielä todeta ja ehdottaa, että ja kiittää komissiota sen työpanoksesta. Ehkäpä komissiokin voi päivittää tietojamme jos puheenjohtajalle se sopii. Me saisimme kuulla näistä viimeaikaista kehityskuluista. Kiitoksia. Kiitos. Todennäköisesti huomasitte, että edustaja Kushmao, Ekonin varapuheenjohtaja, johtaa tätä kokousta minun kanssani yhdessä. Nyt etsin katseillani Kiorkos Kirtsus ja varjoesittelijä, mutta hän ei taida olla paikalla, joten hyppäämme suoraan edustaja Meidelin puheenvuoron. Hän toimii kansanpuolen varjoesittelijänä. Kaksi minuuttia vain. Kiitos paljon. Yritän puhumaan lyhyesti. Oikeastaan edustan täällä tänään Otmar Karasia. Hän on kansanpuolen varjoesittelijä rakennustusten tukiohjelman osalta. Hän oli kiireisiä asioita hoidettavana Itävallassa, eikä hän valitettavasti päässyt tänään paikalle. Minulla on viisi huomiota hänen puolestaan. Ensinnäkin edustaja Karas vahvasti tukee kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka liittyy uudistusten tukiohjelmaan. Kuten täällä mainittiin, tarkoituksena on tukea prioriteetti uudistusten toteuttamista kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti. Edistetään investointeja ja varmistetaan se, että finanssipolitiikka on vastuullista rakenne. Uudistukset ovat yksi kolmion kulma eurooppaisen talouden ohjausjakson yhteydessä yksi kolmesta tärkeästä pilarista 50 prosenttia maakohtaisista suosituksista kaudella 2012-2017 pistettiin täytäntöön täysimittainen täytäntöönpano johtaisi yhteen prosenttiin lisää talouskasvua vuodessa komission tietojen mukaan. Siksi monivuotiset rahoituskehykset ovat asia, jonka yhteydessä täytyy muistaa Tulet investoinnit. Koolla on väliä investointien koolla. Investoinnit tuovat monenkertaista hyötyä jäsenvaltiolle talous- ja rahaliiton loppuun saattamisesta täytyy myöskin ponnistella vielä lisäksi. Karas pitää hyvänä sitä, että neuvottelutiimi käsitteli prosessin yhteydessä myöskin komission ehdotusta hallintokehykseksi budjettivälineitä varten, jona edistetään kilpailukykyä ja lähentämistä, eli pik välineen osalta. Neuvottelut, neuvottelut, joita on käyty neuvostossa, viittaavat tähän, mutta tässä ei tule millään tavalla mitään neuvoston kantaa kopioimaan suoraan, vaan odotetaan parantamaisia tuloksia neuvottelusta kansallisten kannalta katsottuna. Parlamentti tulee jatkamaan sitä työtä, joka alkoi jo edellisellä vaalikaudella lopuksi lyhyesti vielä Karas tukee sitä, että luotaisiin erillinen mahdollisuus saada rahoitusapua ja teknistä apua silloinkin, kun on kyse muista kuin euroalueen jäsenvaltioista. Junckerin komissio tällaista jo kaavaili. Neljänneksi Karas haluaisi painottaa sitä, että mikäli uudistuksia saadaan aikaan, ei tässä ei pidä salia sitä, että tilanne jollakin tavalla vinksallaan, vaan jonkinlainen ex ante mahdollisuus vaikuttaa tasapainon täytyy vielä säilyttää. Lisäksi Karas toteaa, että instrumentin täytyy kulkea käsi kädessä taloushallintotarkastelun kanssa. Komissio on tehnyt tästä ehdotuksen tiedonannon muodossa hiljattain. Karassa ei tule tukemaan sitä, että taloushallintoa koskeva uudistus Toteutan tämän yhteydessä vain kummankin aloitteen täytyy edetä rinnakkain, niiden täytyy täydentää toisiaan eikä millään tavalla olla toisiaan vastaan. Näin semmoisakin kysymyksissä Karassa odottaa hyvää yhteistyötä yhteisesittelijöiden ja koko neuvottelutiimin kanssa, jossa mukana ovat ikon ja budjettivaliokunnan jäseniä tulevina kuukausina. Kiitos. Käsittääkseni teidän maanne aikoo myöskin liittyä euroalueeseen, ja joten oli hieman suopeampi teidän suhteenne, puheen suhteen. Sitten SNPn varjoesittelijä, mutta hänkään ei ole paikalla, joten budjettivaliokunnan varjoesittelijä Renew-ryhmästä Luis Carigano saa puheenvuoron, mikäli hän on paikalla. Ei ole, maanantai ei ole hyvä päivä tällaisille yhteiskokouksille näköjään. ID-ryhmän edustaja myöskin poissa, No, tässä säästyy hyvin paljon aikaa muille varjoesittelyille sitten. Vihreästä ei myöskään ole varjoesittelijä paikalla. Joten Daniel Puselacher seuraavaksi. Olen paikalla ja edustan myöskin EKn varjoesittelijämme. Ähm, pyrin puhumaan täsmällisesti. Ensinnäkin on hienoa, että meillä on tätä keskustelua tänään ja ottaen huomioon, että varsinaista oikeusperustaa ei vielä ole minä keskittyisin pohdinnassani niin, enemmänkin tähän hiljattaiseen esitykseen, jonka olemme nähneet neuvostossa neuvottelulaatikossa. Tässä kyseessä on siis Ähm, koko jousto ja menen muihin kysymyksiin, mutta nämä nyt olivat pääasiat. Kun katson tuota hallintopuolta, neuvottelulaatiko vaikuttaa korostamaan yhä enemmän tätä väärää käsitystä siitä, että suuri osa talousarviosta pitäisi asettaa euroalueen jäsenmaiden strategiseen ohjaukseen. Te tiedätte, että MFFn sisällä tämä ei ole lisäohjelma. Se vie muista äh, rahastoista ja ohjelmista varoja. Ja tämän seurauksena se tulisi siirtää ähm, tuosta parlamentin äh, päätösvallan alaisesta ähm, päätösvallan alaisesta osiosta ulos. Ja olemme sitä mieltä, että tässä puuttuu avoimuutta eikä mahdollisuutta parlamentille enää varata. Ja tässä kyseessä on euroryhmän hallitusten välinen hallintomuoto. Ikään kuin toinen asia liittyy koko luonnollisesti koko ajan jälleen kerran kasvatettu Alun perin meillä oli pieni 25 miljardin aloite ja hiljattaisin ehdotus pitää sisällään fiskaalisen välineen, jolla hyvin vähän vaikutusvaltaa, mutta tämä on periaatteessa hallintoon liittyvä suuri kysymys, miksi me tukisimme tätä. Ähm, minun on vaikea nähdä taloudellista hyötyä tämän kaltaisessa ohjelmassa, ellei näihin ähm, kokoon liittyviin kysymyksiin vastaa. Ja sitten kolmas kysymykseni liittyy joustoon. Olen melkoisen tyytyväinen siitä, että tästä on suljettu tuo aikaisempi logiikka pois. Tietenkään ei ole mitään järkeä luoda tämän kaltaista välinettä, jos on sitä mieltä, että kaikki rahat pitäisi palauttaa sinne, mistä ne tulivatkin. Tämähän nyt ei ole varsinaisesti mikään sellainen fiskalinen väline, jota me tarvitsisimme. Sitten neljäntenä ja viimeisenä asiana en ole aivan varma siitä, kuinka ää, äh, tämä ää, äh, seiraa äh, suhtautuu kohesiorahoitukseen. Tämä koskettaa mutta äh, tällä hetkellä vain niitä maita, joissa BKT on Euroopan unionin keskiarvon äh, alapuolella. Ja tässä nyt on äh, avun kysymys siitä, miksi tämä pitäisi tehdä kohesiorahoituksen kautta. Ja toiseksi on sitä mieltä, että tämä välineen koko vaikuttaa melkoisen suurelta, kun vertaamista koko pakettiin, joten olen sitä mieltä, että meidän täytyy varmaankin saada selitys sille, miksi näiden kohdemaiden painoarvo on niin suuri. Tämä olivat neljä minun huomiota, niin nämä liittyvät enemmänkin tuohon sisältöön kuin aikatauluun, mutta toivottavasti voimme myöskin äh, nyt aloittaa tämä sisältökeskustelu niin selkeästi myöskin samalla tuoda esiin neuvostolle sen, että me hyväksy sokeasti kaikkea, mitä heiltä tulee. Nyt sitten ECRn varjoesittelijä, että toinen on taatusti poissa, joten toinen voi olla rauhallisin mielin En ole varma, onko Robert zille tosin paikalla vai ei. Even more relaxed Gue. No sitten varjoesittely varjoesittelyllä vielä mukavammat oltavat. Dimitrios Papadimulis seuraavana. Olkaa hyvä. Eikä hänkään ole paikalla. Onneksi minun naapurini on tässä paikalla, edustaja Kushmao. Hän on talousasianvaliokunnan varjoesittelijä, olkaa hyvä, kueryhmästä.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 mitä rakenneuudistusten tukiohjelmaan tulee, haluaisin tietää, mitä tarkoitusta varten tarvitsemme tällaista välinettä Euroopan unessa. Tämä ei ole minulle tullut aivan selväksi vielä. Ja milloin haluaisin tietää, onko tämä välineen tarkoituksena se, että sitä käytetään, että vältytään siltä, että maakohtaiset suositukset eivät toteutuisikaan. Nyt pitäisi luoda väline sen varmistamiseksi, että uudistukset todellakin toteutetaan kontraproducentes. Ja äh, tätä emme pidä riittävänä tai sitä on pidetty äh, tarkoituksensa vastaisena. Eli mitä tulee tuohon rakennemuutosohjelmaan ja talousarviokapasiteettiin euroalueella, äh, tässä viitataan toisenlaisiin tasoihin meillä täytyy olla näiden varojen käytön suhteen mukana demokraattinen päätöksenteko, erityisesti Euroopan parlamentti ja tämän lisäksi myöskin kansalliset parlamentit, joten me tarvitsemme kapasiteettia, talousarviokapasiteettia sellaista, jonka myötä voimme kohdata nuo euroalueen makrotalouden epätasapaino-ongelmat. Tämä väline ei kuitenkaan ole valmis äh, tähän elle, äh, jakaumansa vuoksi, eikä myöskään nyt äh, tämän välineen koon vuoksi. Nämä ovat niin pieniä määriä, jos ajattelemme koko euroalueen makrotalouden epätasapainoa ja erityisesti meidän täytyy keskustella tässä yhteydessä rakenneuudistusten ohjelmasta ja meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään se, kuinka tästä välineestä on tullut välttämättömänä pidetty ja minkälaista demokraattista valvontaa sen suhteen tullaan harjoittamaan, sillä ei vain euroryhmä ja komissio voi olla päättämässä, ei parlamentti tällaista tule selkeästikään hyväksymään. Kiitoksia. Edustaja on äh, maa teki aivan valtavia ponnistuksia päästäkseen kriisistä ilman mitään lisävaroja. Nyt itse asiassa meillä on tässä muutama minuutti aikaa, jos joku haluaa käyttää puheenvuoron. Ja tämä on yllätyksenä, se ei nimittäin kuulunut mukaan ohjelmaan. Jollei, niin komissio. Ah, edustaja Jontsa. Dzień dobry Państwu. Co prawda nie ma pana posła... Kiitoksia. Edustaja Zille on poissa, mutta olen toinen esittelijä. Ja koska tässä nyt on aikaa, niin haluaisin korostaa sitä, että ryhmäni kannattaa teknistä tukea. Tämä ajatus tulisi säilyttää ja varsinkin nämä uudet välineet, joiden avulla, jotka saattavat syntyä Ja me emme missään tapauksessa tuomitse niiden käyttöä. Meillä on kuitenkin monimutkainen tilanne, sillä meillä on jäsenvaltioita eurovyöhykkeellä. Ja jo, kaikki eivät ole siinä mukana, joten Ryhmämme aikoo ehdottomasti sitten esittää yksityiskohtaisemman, kantam, yksityiskohtaisemman kantamme myöhemmin tästä kysymyksestä. Ja aiomme tarkastella myös uusia omia varoja. Kaikki tällaiset ehdotukset ovat erittäin mielenkiintoisia. Puolan hallitus mielellään osallistuu tähän päätöksentekoon. Ja se on valmis jopa lisäämään rahoitusosoittaan uudessa budjetissa, sillä kohesio on meille tärkeää Euroopan unionin toimissa. Köyhimmillä mailla, jotka ovat vapautuneet kommunismista, niillä tulisi olla mahdollisuus vastaanottaa rahoitusvaroja yhä enemmän Euroopan unionista. Euroopan unionin tulisi tukea näitä valtioita, joten toivon, että näissä keskusteluissamme äänemme saadaan kuuluviin. Keskustelu on mielenkiintoinen. Ja ensin katsotaan tietysti, mikä on nyt sitten lopullinen kantamme ja aiomme takantaa ehdottomasti siis tähän itse asian sisältöön ja katsoa sitä, miten tärkeä se on koko unionille. Komissiosta Jadine Mayer on paikalla. Hän vastaa yksiköstä, jonka vastuullisen kuuluvat uudistukset. Oletteko te paikalla? Kiitos. Kiitos, että saimme tilaisuuden kommentoida hetken verran tilannetta. Toden totta, me teemme intensiivisesti työtä puheenjohtaja, ensin puheenjohtajamaan Suomen ja nykyisen puheenjohtajamaan Kroatian kanssa – Nämä asiat ovat mukana niin sanotussa term sheet-asiakirjassa ja pyrimme ottamaan nämä esitetyt ehdotukset mukaan uudistusten tukiohjelmaan. Suomi puheenjohtajakaudellaan epävirallisesti keskustelikin asiasta kummankin yhteisesittelijän kanssa. Tämä on melkoisen hyvä pohja jatkolle, mutta keskustelua tietenkin käydään varsinkin tuenjakomenettelystä ja myöskin siitä, miten suuri osa rahoista halutaan käyttää joustavammalla tavalla. Jopa 20 prosenttia varoista voidaan käyttää joustavasti. Nämä kaksi elementtiä ovat edelleenkin keskusteluiden kohteena. Toivon mukaan voimme saada tämän työn päätökseen ja auttaa Kroatiaa puheenjohtajamaana saman loppuun tämän yleisen lähestymistavan kunnianhimoisen tavoitteen tämän osalta kuukauden loppuun mennessä vielä. Parlamentilla on tietysti oma roolinsa tässä. Tietysti olemme täysin tyytyväisiä ja valmiina auttamaan kumpaakin yhteisesittelijä ja valiokunnan työtä muutenkin. Voimme selittää paremmin, missä mennään ja tehdä parempaa yhteistyötä vielä. Kummankin yhteisesittelijän esittämät huomiot ja myöskin nämä kaaviot, joita täällä esitettiin, ovat erittäin relevantteja. Tämä väline oli alun perin uudistusten tukiohjelmassa ja nyt on tämä uusi esimerkiksi BICC-väline, jossa on myöskin investointikomponentti mukana. Lisäksi on mahdollisuus tarkastella kansallista osarahoitusta, yhteisrahoitusta ja jakokaava, jota komissio ehdotti aiemmin. Sen osalta on tarkoituksena että neuvosto ei ota huomioon pelkästään asukasmäärää, vaan myöskin BKTL per henkilö. Ja mitä hallintoprosessiin tulee BICC-välinessä, tämä on mukana myöskin komissioehdotuksessa. Jotakin strategista ohjeistusta voidaan antaa euroalueen maille eurojohtoryhmässä ja huippukokouksissa. On tärkeää, että komissio jatkossakin vastaa meno-ohjelmasta – ja sitä halusimme painottaa tällä hetkellä, niin kuin tekstissä lukee, olemme melkoisen varmoja siitä, että meidän roolimme tulee olemaan sellainen, että meno-ohjelmissa meidän etuoikeuttamme, yksinoikeuttamme tullaan kunnioittamaan. Mr. Vincenzo Baccaro, a legal advisor. Sitten oikeudellinen neuvonantaja samasta komission pääsostöstä, herran Zakaro. Yes, maybe I, uh, since my colleague already Kiitoksia, koska kollegani jo selitti, mikä eroavaisuus on. Minä ehkä käsittelen vain yhtä asiaa. Tämä liittyy hallintoasetukseen ja mitä tulee hallintoon, meillä on olemassa komission äm, aloite uudeksi asetukseksi, mutta aivan selvästikin tässä kyseessä on euroalueen äh, roolista neuvostossa äh, siitä, että se voi määritellä strategisia linjauksia, strategisia prioriteetteja, jotka jäsenmaiden täytyy ottaa huomioon, ähm, mutta tämä ei liity tuohon äm, komission roolin ja kuluohjelmaan. Tässä täytyy siis äh, määritellä komission äh, toimivalta tuossa, tuossa ohjelmassa ja hallinto. Tämä pohjaa perussopimuksien määräyksiin. Garigano. Edustaja Garigano. Uudistuva Eurooppa-ryhmästä on tullut paikalle. Olkaa hyvä. I was Kiitoksia. Neuvottelin asiaa, joka on tapahtunut 20 minuutin kuluttua. En kuunnellut. Kiitoksia tästä joustavuudesta kuitenkin. Luonnollisestikin tuemme voimakkaasti esittelijä tässä erinomaisessa työssä ja tuemme tarvetta saada jonkunnäköinen budjetti eurovyöhykkeelle ja budjettikapasiteettia sille. Uskomme myös, että komission näkemys siitä, että meidän täytyy nämä kannustis- ja omistajuusongelmat ja tekninen kapasiteettiongelma ratkaista. Se on hyvä tapa aloittaa tämä työ. Olemme kovin huolissamme tämänhetkisestä tilanteesta, kun kyse on siitä, mihin neuvosto nyt on menossa, kun puhutaan sekä demokraattisesta vastuullisuudesta ja siitä, että asioita poistetaan parlamentin valvontavallasta ja Euroopan demokraattisilta toimielimiltä ja siirretään se neuvostolle. Se on meistä huolestuttavaa ja lisäksi meitä huolestuttaa tämän ohjelman koko. Eli me tätä yhdessä esittelemme kanssa muiden jäsenten kanssa, jotta pääsisimme demokraattisempaan, vastuullisempaan prosessiin ja budjettiin, joka vastaisi paremmin niitä tarpeita, joita meillä on edessä. Kiitoksia. Word for both rapporteurs. Vielä viimeinen sana kummallekin esittelijälle. Eidar. Gracias muy rápido. Lo primero, gracias a los eh, sados que han estado presentes. Kiitos ihan lyhyesti vain. Haluaisin kiittää esittelijöitä, jotka olivat paikalla. Mehän tiedämme, että nyt on maanantai-iltapäivä, joten Useampikin olisi voinut olla paikalla, mutta kiitos niille, jotka kommentoivat. Erään asian halusin tehdä selväksi. Kun me sanomme, että me odottelemme puheenjohtajamaa Kroatian ehdotusta, tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että me tarkalleen noudatamme sitä, mitä neuvosto ehdottaa. Ensinnäkin meidän täytyy tarkastella, mikä tilanne on sitten, kun neuvosto on omaksunut linjauksensa, ja sitten tämän pohjalta tehdään töitä. Emme voi sitä ennen paljonkaan tehdä. Sitten kun neuvosto on tehnyt ehdotuksensa, niin sitten tuon asiakirjan pohjalta meillä on vapaat kädet päättää, olemmeko samaa mieltä neuvoston ehdotuksen kanssa vai emme, ja päättää siitä, mitä me haluamme. Tällä välin, tai tällä hetkellä on niin paljon niin monia asioita muuttamassa, että ensin täytyy katsoa, mitä muilta jäsenval... Mit, tulkikorjaa, mitä muilta toimielimiltä tulee, mitä ehdotuksia tässä vaiheessa mainitsisin erään asian, jonka unohdin aiemmin. En tiedä, ollaanko sitä keskustelua tällä hetkellä, mutta vaikuttaa siltä, että jonkinlainen makrotalousehdollisuus, makrotalouslauseke tulee näiden eurooppalaisten normien ja muiden ohjeen ehdoksi. On totta, että vaikuttaa siltä, kuin neuvosto – tekisi työtä jonkinlaisen jakokaavan puolesta. Me parlamentissa kaikkien ryhmien, ryhmien voimin olemme tehneet selväksi, että emme halua pelkästään käyttää jakokaavaa sellaisenaan, vaan olemme itsekin kehitelleet erilaisia jakokaavoja ja voimme sitten katsoa, mitä niistä voidaan käyttää niin, että erityisehdot tai erityisolosuhteet jäsenvaltioissa voidaan ottaa huomioon niin, että tämä ohjelma sitten saa suopia vastaanoton myöskin jäsenvaltioissa. Ohjelma, johon vihreät viittasivat, sen osalta toteaisin, että kyllä tästäkin tällä hetkellä keskustellaan. Täytyy katsoa, kuinka raha jaetaan. Sitä heti kun kuulemme kriteereistä, niin tulemme palaamaan tähän asiaan ajatukseen, että voisi saada 70 prosenttia enemmän kuin mitä ehdotetaan. Tämä on asia, jonka suhteen parlamentin täytyy olla valppaana ja tähän asiaan täytyy paneutua yksityiskohtia myöten. Mikäli todenteolla haluamme uudistusten tukiohjelman, kunnollisen sellaisen. Me tarvitsemme riittävästi rahaa seitsemän vuotiskautta varten. Täytyy tarkastella investointien määrää ensinnäkin. Tarvitaan myöskin vakauttavaa välinettä. Ja tämä on hieman eri asia. Emme tästä vielä tiedä sen enempää yksityiskohtia. Kiitos sitten edustaja Pislaru. I mean, paljon. Kiitoksia. Meidän alkuperäinen ehdotuksemme yhteisesittelijöinä oli tietenkin neutraali. Meillä ei ollut valmista ajatusta. Äh, me olimme sitä mieltä, että tulimme paikalle ja meidän tuli kuulla muita kollegoja ensin ja tietenkin kuunnella mitä neuvosto sanoi ja komissio sanoo. Eli neutraaleja meidän tuli tietenkin olla. Nyt tuossa esityksessä olemme ottaneet mukaan keskustelun tärkeimmät kappaleet, ja jos tarkastelemme näitä kommentteja, joita olemme saaneet EPPltä, Vihreiltä, Guelta ja ECRltä, huomaamme, että periaatteessa keskustelut tulevat näiden kappaleiden mukaan sujumaan. Eli on aivan selvää, että nämä kappaleet tulevat olemaan keskustelussa mukana. Tässä haluaisin lisätä hiukan äh, seikkoja vastauksena Guelaisen kollegan kysymykseen hyvin diplomaattisella tavalla. Hän asetti kyseenalaiseksi tuon välineen äh, käyttömahdollisuuden kaiken kaikkiaan siinä mm, mielessä, ähm, että halutaan tietää, mikä on tuon välineen ja kohesiorahaston välinen suhde. Tässä on mielestäni hyvin tärkeää ymmärtää se, että meillä on nyt hyvin paljon erilaisia välineitä ja luonnollisesti tässä kyseessä on se, että me pystymme äm, vastaamaan esimerkiksi shokkeihin nopeasti. Kohesiopolitiikassa tämä ei onnistu. Meillä on seitsemän vuoden ohjelmat tuossa tukiohjelmassa koko ajatuksena on se, että me keskustelemme koko paketista, uudistuksista, emme puhu interventioista kohesiologiikan mukaisesti. Kyseessä ovat ne seikat, eh, toimet, joihin tulee ryhtyä, vaikka ne eivät eh, nyt lyhyellä aikavälillä tuotakaan tulosta. Eli tässä on kyseessä holistinen koulutuksen tai terveydenhuollon eh, uudistus tai työ uudistus. Me keskustelemme näistä suurista asioista, jotka saattavat olla mukana. Tietenkin meillä on vielä kysymyksiä. Haluaisin päättää toteamalla, että me yhteisesittelijänä olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että olemme alkaneet saada teiltä ehdotuksia ja äm, olla yhteyksissä varjoesittelijöihin. Pyytäisin teitä puhumaan vapaasti ajatuksistanne koko tämän prosessin ajan ja kiitämme komissiota myöskin siitä, että he ovat olleet mukana työssä. Kiitos. Kiitos kaikille puheenvuoroista. taulu on sellainen, että 21. päivä huhtikuuta pitäisi olla tarkistukset valmiina. Monivuotiset rahoituskehykset vuodet 2021 ja 2027 ovat kovasti myöhässä. Aiemmin hallitusten välinen sopimus oli lähtölaukaus joulukuussa 2012 monivuotisten rahoituskehysten laatimiseksi. Edellisellä kerralla 8. helmikuuta vasta hallitukset olivat saaneet tämän ehdotuksen valmiiksi. Nyt olemme viivästyneet aiemmasta aikataulusta. Toimielinten välinen sopimus 20. helmikuuta, jolloin järjestetään ei tule toteutumaan. En usko, että mitenkään saadaan sopimusta aikaan ensimmäisellä yrittämällä, ensi yrittämällä. Yrityksiä tarvitaan aina useita. Toivon mukaan 20. helmikuuta mennessä onnistumme ja sitten neuvotteluita voidaan jatkaa. Muuten tästä tulee valtavasti haittaa vuoden 2021-2022. Siltä täytyy pyrkiä välttämään. Kiitos kaikille. Nyt pidämme pienen tauon ja sitten kumpikin valiokunta jatkaa tavanomaiseen tapaan kukin omalla tahollaan.